johtavat tätä keskustelua. Ja nyt vaikuttaa, että näin Euroopassa on käynyt. Jos he johtavat tätä keskustelua, niin se, mikä on ollut ideologiaa 1900-luvulla, kuten kommunismi ja muut, niin ne on nyt korvattu tämän tyyppisellä ideologialla. Eli ekologismi ja tämä ilmastokatastrofi-ideologia. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Kokalis. Madam President, dear colleagues. Puhemies, hyvät kollegat, kiittäisin tästä ja haluaisin olla eri mieltä tästä otsakkeesta. Kysymys on kiireellisestä asiasta, odottamattomasta asiasta, joka vaatii välitöntä reagointia. Kysymys on inhimillisestä katastrofista, ei ilmasto- tai ekologisesta katastrofista. Se mm, luo ilmastopakolaisia, se käyttää kaikki meidän resurssimme loppuun, emme pysty vastaamaan ulkoisiin ilmiöihin ja meidän on ryhdyttävä toimiin tätä äh, kiireellistä katastrofia vastaan. Eurooppa voi olla tässä johtava, johtavassa asemassa päinvastoin kuin tämän aamupäivä, äh, aamupäiväisessä keskustelussa Turkin ja Kurdistanin osalta. Tässä me voimme tarjota enemmän kuin sanoja. Me olemme johtajia tässä ja meidän pitää jatkaa johtoasemassa maailmanlaajuisesti. Tässä talossa Haluamme oikeudenmukaisen Green Dealin. Se tar- tarkoittaa monien alojen välistä yhteistä toimintasuunnitelmaa, joka varmistaa vuoteen 2050 mennessä ilmastoneutraaliuden. Ja samalla kun luodaan miljoonia työpaikkoja, mutta säästetään myös mm, biljoonia fossiilisissa polttoaineissa, mitä meillä ei ole Euroopassa. Kysymys ei ole äh, siitä, että menetämme työpaikkoja. Meidän täytyy kohdata tämä kiireellinen asia. Thank you for a minute and a half. Kiitoksia. Sitten Korra on puolitoista minuuttia. This is Madam President, dear colleagues. It's now or never. Nyt tai ei koskaan. Ilmastonmuutos ei ole enää mitään teoreettista keskustelua, vaan se on todellisuutta. Ja jos me emme puutu siihen välittömästi, niin sillä on tuhoisa vaikutus planeettaan ja monien sukupolvien elämään. Meidän täytyy ymmärtää, että tämä nyt ei liity mihinkään ideologian tai poliittiseen suuntaukseen, vaan tämä nyt on suurin riski kautta aikojen, joka koskee koko ihmiskuntaa. Kollegat, haluan puhua nyt selkeästi siitä, mitä pitäisi nyt ehdottaa komission taholta. Ensinnäkin meidän täytyy sulkea pois vihreät investoinnit näistä laskuista kasvusopimuksessa. EU-sääntöjen takia jäsenvaltioiden on vaikea toimia oikealla tavalla. Ja toiseksi meidän pitää poistaa vähitellen investoinnit fossiilisiin polttoaineisiin. Ja kolmanneksi meidän pitää olla paljon kunnianhimoisempia tavoitteiden suhteen. Meidän pitäisi tähdätä 65 prosentin supistukseen kasvihuonepäästöjen osalta vuoteen 2030 mennessä. Tulevat sukupolvet tuomitsevat meitä sen pohjalta, mitä teemme planeetalle, ja se tuomio tulee olemaan kyllä erittäin ikävä. Meidän täytyy toimia kiireellisesti välittömästi. A minute and half. Kiitoksia. Sitten edustaja Tot, puolitoista minuuttia. Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt biztos úr. Szeretném... Kiitos, Hyvä komissaari, hyvä puhemies. Haluan muistuttaa, että ilmaston lämpeneminen on hyvin tärkeä asia ja meidän täytyy siihen puuttua kiireellisesti. Ja faktoja on tarpeeksi mm, todistamaan, että nyt ei ole vielä liian myöhäistä hidastamaan ilmaston muutosta Ja meidän täytyy lähteä nyt sitten hyvin suunnitelmin tähän, tälle polulle. Euroopan unionin pitää myös ö, osaltaan kustantaa jäsenvaltioille muutoksia, jos haluamme Euroopan taloudesta ilmastoneutraalia vuoteen 2050 mennessä. 90 prosenttia Unkarin tuotannosta voitaisiin saada ilmasto neutraaliksi vuoteen 2030 mennessä ja on vaikutuksen arviointeja, jotka osoittavat, että hiilineutraalisuus Unkarissa olisi siis 150 miljardia maksava projekti. Euroopan unionin pitäisi nyt priorisoida asioita niin, että pysytään kilpailukykyisinä ja kuitenkin saman aikaan tämä pitää noudattaa ilmaston tavoitteita. Joten uskon, että tulevaisuudessa meidän täytyy löytää ratkaisu, jossa ilmastoneutraalisuuden kustannukset kannetaan yhdessä niin, että talouden toimijat voivat pysyä kilpailukykyisinä. Kiitos. Thank you for one minute. Kiitos. Bulman puolitoista minuuttia. Frau Präsidentin, werte Kollegin. Puhemies, hyvät kollegat. New Yorkin viesti oli selvä. Ilmastohuippukokous kirjasi nämä asiat ylös ja komission sen Oettingen haluaisin, että olisimme jo oikealla polulla. Mutta me olemme jäljellä siitä, mitä meidän olisi tarkoituksena saavuttaa. Euroopan unionissa meidän on mentävä eteenpäin ja myöskin sisäpolitiikassa ja myöskin kauppapolitiikassa, ulkopolitiikassa. Meidän täytyy toimia uudella tavalla. Ja odotan nyt yhtä asiaa. Ja tämä on työ, joka teidän vielä pitää tehdä ennen kuin seuraava komissio aloittaa vanha komissio on puhunut tilanteesta, jossa kestävyydestä tulee sitovaa kaikilla politiikan alueilla. Mutta en ole kuullut tästä sitoumuksesta vielä uuden komission puheenjohtajan suusta. Eli että tämä olisi, eli että kestävyys olisi sitovaa kaikessa politiikassa. Ja tämän me haluamme nähdä ja kuulla. Ja te voisitte vielä vaikuttaa tähän asiaan kun, ennen kuin uusi komissio aloittaa toimintansa. Ja olisin iloinen, jos voisitte vastata tähän. Very much for... Paljon kiitoksia. Riis, yksi minuutti. Kiitos, puhemies. Täytyy olla täysin selkeä tässä. New Yorkin ilmastokokous lähti selkeän viestin 66 valtiota, jotka vastaavat vain pienestä osasta hiilidioksidia päästöjä, sopivat siitä, että eh, päästöjä vähennetään. Euroopan pitää olla tässä esimerkkinä enemmän kuin koskaan ennen. Tiedämme hyvin tosiasiassa asiat eh, Green Deal täytyy konkretisoitua tällä toimikaudella miljoona miljardia, eh, tuhat miljardia ekologisiin asioihin myös Euroopan investointipankin avustuksella. Tämä on ilmiselvää, mutta Kunnianhimon pitää olla täysin, täysin selkeä 2020-2027 rahoituskehyksessä ja täytyy muistuttaa siitä. Ilmaston kiireellisyys, ähm, se vaikuttaa, äh, ilmastonmuutos vaikuttaa meidän terveystilaamme ja itse asiassa ilmaston saastuminen, il, ilmansaasteet tapaavat enemmän kuin tupakka tällä hetkellä. Ja mielestäni tämä on eurooppalaisten äh, kansalaisten oikeus saada puhdasta ilmaa ja tämän pitää olla prioriteetti komissiossa aivan yhtä paljon kuin ilmaston kanssa toimiminen. Sitten minuutti Holmgren. Kiitos puhemies. Meillä on tässä nyt hätätila sekä ilmaston lämpenemisen että biodiversiteetin häviämisen osalta. Biodiversiteetti on äh, vähentynyt äh, huomattavasti ja meidän täytyy vastata tähän tilanteeseen. Tämä on globaali kriisi, emmekä pysty hallitsemaan sitä, emmekä käsittele sitä ikään kuin kriisinä. Äh, meidän pitäisi puolitoista astetta, puolentoista asteeseen rajoittaa ilmaston lämpeneminen ja Tämä ei ole tällä vauhdilla tapahtumassa. Voimme onnistua kyllä Pariisin sopimuksen kanssa jatkossa, mutta se vaatii sitä, että me, jotka olemme valittuja tänne Euroopan parlamenttiin, seuraavan viiden vuoden aikana teemme kaikkemme. Ja juuri tämä on se asia, minkä puolesta nuoret osoittivat mieltään ja jota he meiltä vaativat. Nämä viisi vuotta ovat ehkä viimeiset viisi vuotta, jotka meillä on ylipäätään, että maailmaa voidaan muuttaa riittävästi ja riittävän nopeasti. Tehdään se yhdessä. Kiitos. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Benjö, yksi minuutti. Mes chers collègues, Hyvät kollegat, jos meidän pitää iloittaa siitä, että Euroopan poliitikot nyt puhuvat tänään ympäristöasioista, ei kuitenkaan voida kieltää sitä, että tässä on aika lailla opportunistista politiikkaa. Ja tässä on hieman jäl- jälkimakuu tämmöistä viherpesusta koska ilmasto ja ympäristö ovat niin kiireellinen kysymys, niin hyvin moni on moraalisesti sitoutunut siihen ja ottanut Euroopan kansat panttivangeiksi. Ja itse asiassa ympäristökysymyksiin on matkattu, maksettu taloudellisilla ratkaisuilla. Ja ilman, että syyllistetään Euroopan kansalaisia vaatimattomimpia heistä, niin heidän valtionjohtajansa joutuvat muuttamaan. Ja niin koko tämä politiikan, ideologisen ja taloudellisen luokan pitää muuttua, jotta saamme aikaan ympäristö- ja moraalisin ratkaisut näihin kysymyksiin. Ja meidän pitää kyseenalaistaa kaikki vapaakauppasopimukset ja palauttaa kaikkien Euroopan kansojen itsemääräämisoikeus. Se on tärkeää. Kaikki muu on vain kaunopuhetta. Kiitos. For, Yksi minuutti. Przewodnicząca, szanowni państwo. Kiitoksia, puhemies. Hyvät naiset ja herrat, olen kuunnellut tätä keskustelua, mutta täällä ei mitään puhuttu päästökauppajärjestelmän spekuloivasta luonteesta. Eikä myöskään vasemmisto puhunut mitään energiaköyhyydestä. 54 miljoonaa eurooppalaista kärsii energiaköyhyydestä. Ja nyt haluaisitte kattaa sitten muita aloja rajoituksilla, esimerkiksi maataloutta. Haluatteko, että energiaköyhyys leviää myöskin tälle alalle? Euroopan ulkopuolella valmistetaan elintarvikkeita antibiooteilla ja muilla aineilla. Eli meillä pitää olla kohtuullista politiikkaa ja tasapainoista. Meidän pitää mahdollistaa kehitys jäsenvaltioissa. Jäsenvaltioilla on myöskin oikeus valita oma energiapolitiikkansa. Näin Kehitys voi edetä eri tahtiin eri jäsenvaltioissa ja näin voidaan vähentää energiaköyhyyttä. Puoles minuutti. EU Summit. was 10 minutes. Huippukokouksessa keskusteltiin 10 minuuttia ilmastotoimista. Ja siinä näkyy, missä prioriteetit ovat. YK on huippukokouksessa viime, viime kuussa New Yorkissa tarkoituksena oli viedä eteenpäin ilmastokysymyksiä, mutta ei sieltä mitään tulosta tullut. Ja tietenkin tiete, tiede osoittaa selvästi, että mikään EUn tavoitteista ei ole Pariisin sopimuksen mukainen. Ja tämä tilanne on niin kiireellinen, että se tarvitsee kiireelliset vastaukset. Jos ollaan vakavissaan ilmastokysymyksien ja ilmastohaasteiden ratkaisemisessa, niin joitakin to- noihinkin toimiin pitää ryhtyä nyt. Meidän pitää lopettaa tuet fossiilisille polttoaineille – ja tietysti myös kaikki nestekaasuprojektit voisaisiin lopettaa, myös kanalin, kanalin, kanalin projekti ja lopettaa rahoitus ja sen sijaan rahoittaa uusiutuvia. Ilman, että tällaisia, tällaisiin toimiin ryhdytään, niin me kiellämme vain näiden ongelmien olemassaolon. Kiitokset. Sitten puolitoista minuuttia. Herra Lins, olkaa hyvä. Puhemies, komission jäsen, hyvät kollegat. Ilmastonmuutos on hyvin tunnepitoinen aihe ja se näkyy täälläkin. Perjantaisin on Fridays for Future mielenosoituksia. Ja myöskin tänäisessä keskustelussa kyse ei ole siitä, että tehtäisiin jotain ilmastonmuutosta vastaan, vaan me käsittelemme edelleen niitä kysymyksiä, eli mitä tehdään ja millä tavalla. No sitten on tiet... meidän ei pidä demonisoida mitään tahoja. Meidän pitää katsoa myönteisiä elementtejä ilmastonmuutoksen torjunnassa. Ainoastaan ilmastonmuutoksen torjunta, jota kansalaisetkin tukevat, voivat menestyä. Ja sitten esimerkki maataloudesta. Viljelijät ovat turhautuneita koska he joutuvat aina kärsimään ja he joutuvat kärsimään ilmastonmuutoksesta kaikkialla Euroopassa. Ja myöskin eilen asiasta osoitettiin mieltä täällä Strasbourgissa. Maatalous on ala, joka voi sitoa hiilidioksidia. Metsät sitovat ainakin 10 prosenttia eurooppalaisista päästöistä, eli siksi meidän täytyy keskittyä hiilidioksidin sitomiseen. Eli meillä pitäisi olla jonkinlainen kannustinmekanismi Euroopassa, kuten esimerkiksi Uudessa Seelannissa on käytössä. Eli meidän pitää auttaa viljelijöitä. Kiitos. Thank you very much for... Kiitos. Sitten Griffin, yksi minuutti. Kiitokset Ilmastokriisin ratkaisuun pitää määrittää meitä Euroopassa kiertotalous, energiatehokkuus, maatalous, liikenne, valtameret, ilmastomyönteiset kauppasopimukset, digitalisaatio, energiaköyhyys, kestävät investoinnit muiden muassa eturyhmien mukaanottaminen, asiantuntijoiden kuunteleminen ja kansalaisten mukaanottaminen. Nämä ovat osa Euroopan uutta vihreää diiliä, Green Dealia ja jokaisen komissaarin ja jokaisen EUn hallituksen on otettava nämä jokaisen politiikkaan mukaan. Meidän täytyy ryhtyä yhteisiin holistisiin toimenpiteisiin. Oikeudenmukainen siirtymä joka toimii jokaiselle Euroopan kansalaiselle, eikä jätä yhtään työläistä, nuorta naista, yhtään aluetta jälkeensä. Se ilma, jota me hengitämme, tarvitsemme sen vuoksi sitä, että kuuntelemme nuorisoamme, emme voi odottaa pidempään. Meidän täytyy nyt pitää lupauksemme EUn laajuisesta, ratkaista EUn laajuinen ilmastokriisi nyt. Kiitos. Yksi Minuutti, herra Hoisik. Hyvä komissaari, hyvä puhemies, hyvät kollegat. Meillä on nyt kiire, mutta me emme toimi niin kuin se olisi. Tämä, tätä, tätä on jo odotettu pitkään ja se on unohdettu ja nyt se on päällä. Sekä ilmasto että äh, lajikirjo on vaarassa. Tänään meidän täytyy vastustaa äh, tätä äh, hunaja, tarhamehiläislausuntoa. Ja tänä vuonna meille annettiin vahva mandaatti, että meidän täytyy toimia sekä ilmaston että lajin kirjojen puolesta. Me toivomme, että jäsenvaltiot ja hallitukset kantavat vastuunsa, koska toisaalta sanotaan, että meidän pitää kantaa vastuumme, mutta toisaalta käytetään sitten taas hiilivoimaloita viedetään, rakennetaan toisiin maihin. Yhdessä paikassa sanotaan, että meidän pitää siirtyä uusiutuviin, ja sitten toisella sanotaan, että on vanhoja, vanhoja putkistoja, joita uusitaan, ja meidän pitää nyt pitää omat hallituksemme vastuullisina. Minä ainakin aion tehdä näin omassa maassa, ja toivottavasti te teette näin, ja myös koko kansa tekee näin. Thank you very much. Kiitän. Sitten minuutti, edustaja Delli. Kollegat, tämä on kuumin vuosi. Ilmastonmuutos on todellista, se näkyy joka päivä. Se on jo aiheuttanut tuhoa tietyille väestönosille. Konferenssin aika on nyt ohi. Tilanne on kiireellinen ja meidän täytyy toimia kiireellisesti Euroopan parlamentin täytyy nyt julistaa ilmastohätätila, jotta Euroopan komissio vähintäänkin vähentäisi 60 prosentilla hiilidioksidipäästöjä vuoteen 2030 mennessä. Ja merenkulku ja ilmailuala, meillä pitää olla kerosiiniveri, näidenkin alojen pitää olla mukana tässä siirtymässä. Ilmastotaistelu on työllisyystaistelua, se on hyvinvointitaistelua, se on yhteisen hyvän taistelua. Tämä onnistuu vain ainoastaan, jos meillä on kansalaiset tukenamme ja että voimme osoittaa nuorille, jotka osoittavat mieltään, jotka, osoitt- ja katsovat meitä ja odottavat meiltä toimia. Meidän täytyy osoittaa heille, että olemme vihdoinkin ymmärtäneet viestin ja että meillä on poliittista rohkeutta sanoa, että me toimimme nopeasti ja hyvin. Merci for... Kiitos. Sitten yksi minuutti, edustaja Lancini. Kiitoksia. Äskettäiset ilmastomielenosoitukset ovat tuoneet esiin katastrofinäkyviä, mutta eivät tarjonneet mitään ratkaisuja. Viimeisen 30 vuoden aikana Euroopassa on vähennetty päästöjä ja nyt sanotaan, että pitäisi ottaa ilmastoneutraalisuus tavoitteeksi vuodeksi 2050. Tämä sitten on rasite kansalaisille ja yrityksille. Euroopassa päästään 2020 hiilen vähennystavoitteisiin ja muissa valtioissa kuitenkin käytetään hiiltä edelleen 40, 40 prosentin edestä energiantuotannossa. Onko tärkeämpää noudattaa budjettisääntöjä vai suojella ympäristöä? Se, joka ei noudata näitä sääntöjä, joutuu hän maksamaan. Saaste ei pysähdy kansallisille rajoille. Meillä on kauppa sopimuksia maiden kanssa, joissa ei ole ympäristölainsäädäntöä. Ja tällä tavalla me luomme epäreilua kilpailua ja siitä kärsivät yrityksemme, jotka joutuvat noudattamaan tiukkoja ympäristölakeja. Eurooppa on jo kuopassa, mutta kaivaa itseään entistä syvemmälle arvoisa Klotz, Kiitos, puhemies. Aloitetaan siitä tosiasiasta, että itse asiassa ei ole selkeää määritelmää ilmastouhkalle. Olen kiitollinen jokaiselle, joka välittää ympäristön tulevaisuudesta – Ihmisethän ovat tärkeimmässä asemassa, mutta mikä on ilmastouhka? Olemme kuulleet erilaisia filmejä, missä näytettiin protestoijia, jotka käyttävät väkivaltaa ja aiheuttavat kustannuksia viranomaisille, eivätkä tiedä oikeastaan mitä tekevät. Pelkäänpä, että monia heistä käytetään hyväksi, vain että tällaista anarkiaa levitettäisiin. Se on vastuutonta ja hurjaa. Totta on se, että vain rikkaat ja etuoikeutetut ovat, heillä on varaa tällaiseen mielen ilmaukseen. Ne, jotka maksavat, ovat kuitenkin niitä köyhiä, ne, jotka kärsivät energiaköyhyydestä, eikä se ole reilua. Ja olen yllättynyt siitä, että Euroopan vasemmisto on ostanut tämän argumentin, kun energian hankintavarmuus ja energiaturvallisuus olisivat keskeisiä kysymyksiä. Niiden pitäisi olla meidän prioriteetteja. Marksistiset kokeilut ovat johtaneet vain köyhyyteen ja kärsimykseen. Ei toisteta niitä virheitä, koska nyt tehdään juuri näin massiivisesti. Seuraavaksi Pietikäinen, olkaa hyvä. The next commission needs... Uh, Seuraavan komission pitää ottaa tiedelähtöinen lähestymistapa ilmastokysymyksiin ja muihinkin näihin luonnon kriiseihin. Eli kaikki poliittiset aloitteet, joita tuodaan, niin niitä pitää mitata haasteen koolla ja 30 vuoden aikajanalla, koska me emme pääse meidän tavoitteisiimme. Eli meidän pitää nyt katsoa, mikä on haasteen koko ja se tarkoittaa, että meidän pitää ainakin tuplata tämänhetkiset ponnistelut, jos aiomme näihin haasteisiin vastata. Toiseksi tarkoitaan kiertotalouspakettia, tarvitaan kestävää rahoitusta ja vaikutusten arviointia ja myös se, mitä maksaa, jos ei toimita. Toivotaan, että demokratiat eivät nyt sitten kävele unissaan me tiedämme, että meillä on haasteet, me tiedämme, että meidän teknologiamme voidaan niihin vastata ja meillä on rahakin, vain tämä 20 senttimetriä korvien välillä eh, estää meidät eh, toimi- ryhtymästä toimiin. Thank you for one Kiitos. Yksi minuutti. Edustaja Lopes. Gracias, presidenta. Kiitoksia, puhemies. On selvää, että ilmaston muutos ei ole mikään tulevaisuuden uhka, vaan se on uhka tällä hetkellä tutkijat jo sanovat, että jos emme toimi heti, niin näistä tuhoista tulee peruuttamattomia. Ja tämä on todellinen uhka elämäntavallemme. Nuoret toistavat tätä joka viikon loppu, kun he osoittavat mieltään ja pyytävät meiltä kunnollisia toimia. Ja myöskin YK järjestää huikouksia ja pyytää, että kansainvälinen yhteisö toimisi. Meidän täytyy toimia älykkäällä ja kunnianhimoisella ja oikeudenmukaisella tavalla, jotta voimme vähentää hiiltä teollisuudesta, taloudestamme, ja meidän pitäisi olla hiilineutraalia vuoteen 2050 mennessä. Eli meidän täytyy nyt toimia energia-alalla, infrastruktuurin alalla, verotuksen, matkailun, kansainvälisen kaupan alalla. Ja meidän täytyy ottaa käyttöön riittävästi varoja, jotta voimme toteuttaa näitä muutoksia, European Green Deal, ja meillä pitää olla sosiaalisia iskuvaimentimia, joita nämä muutokset eivät ole liian rajuja. Ja meidän täytyy toimia eurooppalaisella tavalla. Se on paras tapa toimia, koska ilmastoasioista ei voi neuvotella, emmekä pysty kilpailemaan ilmaston kanssa, vaan voimme tehdä sen kanssa ainoastaan yhteistyötä, ja siihen me tähtäämme. For one minute. Kiitos. Sitten yksi minuutti. Edustaja Bowden. Thank you. Kiitos. Ihmiskunnan ja planeetan välinen suhde on kriisissä ja maailmanlaajuisesti näemme ihmisten turhautumisen. Viime kuukausien aikana yli 6 miljoonaa ihmistä maailmanlaajuisesti on lähtenyt kadulle mieltä osoittamaan, pyytämään poliitikoilta sitä, että kuuntelemme heitä, että ryhdymme ilmastokriisissä toimintaan ja suojelemme luontoa ja maailmaa. Luonto ei tarvitse ihmisiä, mutta me tarvitsemme luontoa miten me päätämme nyt toimia ja ne valinnat, joita me teemme siitä, miten suojelemme ympäristöämme, määrittävät ihmiskunnan tulevaisuuden tällä planeetalla seuraavaksi kymmeneksi tuhanneksi vuodeksi. Meidän täällä täytyy saada aikaan kunnianhimoinen eurooppalainen Green Deal, lainsäädäntöaloitteet tulevina kuukausina, niiden on heijasteltava sitä ekologista hätätilaa ja ilmastokaaosta, johon meidän lapsemme ja lapsenlapsemme joutuvat vastaamaan. Emme saa jättää, kääntää heille selkäämme. Kiitos. Kiitos. Yksi minuutti. Edustaja Paulus. Thank you. Ladies and gentlemen, dear audience. Hyvät naiset ja herrat, 2009 Tukholman tutkimuskeskus julkisi, julkaisi tutkimuksen, jossa tuli yhdeksän planeetan rajaa, eli rajaa, joita ei saa ylittää, jotta maapallolla voidaan jatkossakin asua. Ja kaikki puhuvat ilmastokriisistä ihan oikeutetusti, mutta on kaksi sellaista rajaa, jotka on jo ylitetty. Nimittäin Mm, biodiversiteetti eli laji, eh, kirjo ja sitten kemialliset virrat, eli vetyä, eh, nestemäistä eh, lasketaan luontoon. Ja tämä tarkoittaa sitä, että lajeja kuolee entistä nopeammassa tahdissa. Ja mitä me teemme? No, me, per, me riskeeramme koko elämämme se, että saamme juotavaa vettä, hedelmäistä maata, puhdasta ilmaa, meidän, me odotamme uudelta komissiolta tiukempaa suunnitelmaa siitä, miten toimimme, miten maatalous, maankäyttö, ma- valtameret ö, otetaan mukaan tähän Green Dealiin, koska muuten me emme kriisiä voi ratkaista. Kiitos. Thank you. Kiitos. Sitten edustaja Roos, yksi minuutti. Thank you. Uh... Kiitoksia, puhemies. Kollegat täällä puhuvat ilmastonmuutoksesta ikään kuin se olisi maailmanloppu. Nämä ovat vääriä profeetteja, mutta faktat puuttuvat. Hiilidioksidi ei ole mikään saaste. Se on tärkeä molekyyli elämälle. Meidän täytyy tehdä mittauksia ja näin voimme luoda erilaisia ilmasto- malleja. Lämpeäminen on nyt alkanut ja mitään tilastotietoa ei ole siitä, että tämä olisi lisännyt tulvia tai kuivuuksia. Meillä on tietoja 130 vuoden ajalta ja nämä lukemat eivät ole paljon muuttuneet. No jäätiköt sulavat, mutta tämä pieni jääkausi 70 vuotta sitten ei ole mikään yllätys, että ilmasto nyt lämpenee. Ei ole mitään syytä paniikkiin, eikä nyt tarvita Gretaa. Meidän täytyy vain ryhtyä toimiin, niin kuin olemme aina tehneet. Kiitos. Thank you for a minute and... Kiitos. Sitten puolitoista minuuttia, edustaja Suitsa. Hvala vam lijepa. Evidentne su globalne klimatske promjene i očito je da imaju Ilmastonmuutos on fakta. Se vaikuttaa ympäristöön kielteisesti. Me emme voi sulkea silmiämme sen faktan edessä, että jäätä sulaa, Amazon palaa. Me olemme tänä kesänä nähneet sen, että maailman kesän lämpötilat heinäkuussa olivat korkeimmilla tasolla. 12, 18, 19 tulevat olemaan lämpimpiä vuosia. Eli ilmiselvää on, että jotain tapahtuu. Emme me silmiämme voi siltä sulkea. Meidän täytyy toimia. Ja olen samaa mieltä niiden kanssa, jotka sanovat, että ei tässä kuitenkaan maailmanloppu ole kyseessä. Kuitenkin kriisi on käsissä. On tärkeää, että me puhumme tästä asiasta tänään ja tämän vaalikauden alulla ja uuden komission töiden alussa minä tulen olemaan mukaan valiokunnan työssä. Ja olen iloinen, että Ursula von der Leyen on ottanut Green Deal-ohjelman yhdeksi prioriteetikseen ja että me keskustelemme tästä ensimmäisen komission sadan, vuoden, sadan päivän aikana. Kuitenkin huippukokouksessa puhuttiin vihreästä siirtymästä ja oikeudenmukaisesta sellaisesta. Meidän pitää varmistaa myös se, että Pariisin sopimus täytäntöön pannaan. New Yorkin kokous syyskuussa ei ollut kovin onnistunut, mutta kuitenkin se oli yksi ensimmäisistä tällaisista tärkeistä sen jälkeen, kun Pariisin sopimus saatiin allekirjoitettua. Meidän pitää tämä maapallo säilyttää jättää tuleville sukupolville paremmassa kunnossa kuin äh, sen saimme, ja tämä on meidän moraalinen velvollisuutemme. Van Bremt, für eine Minute. Katin van Bremt, yksi minuutti seuraavaksi. Dankeschön. Kiitoksia. Hyvät kollegat, olen luonteeltani optimistinen, eli tänään haluan välittää teille optimistisen viestin näistä suurista haasteista, kuten ilmastonmuutoksesta. Ja ja vaikka neuvosto ei ole edennyt ja vaikka monet jäsenvaltiot ovat tätä vastaan, niin olen optimistinen sen suhteen, että uusi komissio saa aikaan uuden hyvän vihreän kehityksen sopimuksen ja toivottavasti valtaosa Euroopan parlamentista voi tukea vuoden 2030 ja 2050 kunnianhimoisia tavoitteita. Ja haluaisin välittää viestin, että meidän ei pidä olla naiveja. Jos olemme kovin kunnianhimoisia, ja tavoitteet ovat korkealla, niin täytyy pitää huoli siitä, että suojelemme myöskin teollisuuttamme. Maailmassa on valtavasti kilpailua ja siksi meillä pitää olla hiilimukautusmekanismi tai hiilirajavero. Meidän täytyy varmistaa, että saastuttaja maksaa ja että teollisuuttamme suojellaan kunnianhimoisella tavalla. Kiitos. Kiitos. Seuraavana puhuu minuutin ajan äh, kollega Tsek. Kiitos, puhemies. Kuunnellaan tieteilijöitä. Meillä on vain muutamia vuosia aikaa ryhtyä torjumaan eh, ilmastokriisiä. Se ei ole radikalismia, se on faktoja. Euroopan unionin köyhimpiä alueita edustamana minun täytyy sanoa, että ilmastokriisin on kuljettava käsikädessä köyhyyskriisin kanssa, koska köyhät alueet ovat nimenomaan haavoittuvia ilmaston suhteen ja heillä on vähiten keinoja ratkoa näitä ongelmia. Me olemme nyt ikävien asioiden kierteessä, meidän on ratkottava tämä asia. Ilmastokriisi uhkaa niiden ihmisten elämää ja elinkeinoja, jotka ovat nyt jo haavoittuvassa asemassa. Ja Tällä tavalla meidän on siirryttävä kiertotalouteen, ilmaston äh, kannalta äh, hiilineutraaliuteen ja kuitenkaan ei ole tehty vuosiin yhtään mitään. Ja mielestäni nyt äh, von der Leyenin kunnianhimoinen ilmastoesitys on hyvä. Mutta tämän on käytävä käsikädessä enemmän solidaarisuuden kanssa ja hyvän aluepolitiikan kanssa. Kiitos. Kiitos. Seuraavana yksi minuutti, kollega Kärem. Madame la présidente, chers collègues, voilà longtemps que les discours... Hyvä puhemies. Nyt monet ohjelmat muistuttavat toisiaan ja toimet kun äänestetään taas uudesta paketista, joka liittyy kaupallisiin tai energiapolitiikkaan, niin silloin ei olekaan kiire. Mutta ero puheiden ja toimien välillä on valtavan syvä. Ja meillä Saksassa, äh, Ranskassa on tehty paljon hienoja sopimuksia, mutta kuitenkaan ei tavoiteta äh, niitä tavoitteita, jotka on esitetty. Tämä on tekopyhää ja minä olen Ranskan äh, hallitusta tästä syyttänyt. Ja sen takia minä olen pormestarina, oli vuonna 2007. Minun kaupunkini on itse asiassa veden alla, jos tämä kehitys jatkuu. Mutta samalla sanotaan, että on aika to- toimia tai aika, aika tehdä tekoja – me, e, meillä ei ole mitään julkilausumien aikaa enää, vaan meidän pitää saada sellaiset kultaiset säännöt, jotka koskevat budjettia ja jotka toisaalta koskevat myös, niiden pitää koskea myös ympäristöä. Nimittäin meidän on pakko toimia ja se pakko on myös sosiaalinen ja, ja, ja ekologinen. Kiitos. Kiitos seuraavana puhujana yksi minuutti van Overveld. Kiitoksia puhemies komission jäsen. Olemme samaa mieltä siitä, että ilmastonmuutos on tärkeä haaste meille. On myöskin selvää, että kiertotalous ja kestävä kehitys, niihin täytyy liittää innovaatiota, jotta saadaan aikaan kasvua. Eli me haluamme luoda myöskin työpaikkoja hyvin hyvinvointia. Eli nyt tarvitaan järjestelmän muutosta ja olen siitä samaa mieltä. Meidän täytyy muuttaa järjestelmää. Eli meidän täytyy varmistaa, että markkinat jatkavat toimintansa kitkatta. Me tarvitsemme myöskin innovaatiota. Ja kolmanneksi, me emme tietenkään me tarvitsemme viljelijöitä, jotta pystymme tarttumaan heidän haasteisiin. Ja mikä nyt on komission kanta, jotta saataisiin aikaan maailmanlaajuinen viljelijöiden liitto? Kiitos. Kiitos. Seuraavana äh, Spiraki. Kirje Kiitos puhemies. Euroopan unioni on ilmastonmuutoksen torjunnassa eturintamassa. Me haluamme vähentää 50 prosentilla päästöjä vuoteen 2030 nimenomaan hiilidioksidin osalta. Jos haluamme, että toiveemme käyvät toteen, meidän täytyy täytäntöön panna kiertotaloushanketta, mutta tarvitsemme myös muut maat mukaan. Emme, ei riitä pelkästään, että jäsenvaltiot ovat mukana alueet ja mm, kansalaisyhteiskunta, kaikkien on tehtävä yhteistyötä ja tarvitsemme myös kestävällä pohjalla olevaa rahoitusta. Investointipankki, siitä voi tulla ilmastopankki, mutta meillä täytyy olla mahdollisuus myös käyttää siirtymäkauden ajalla maakaasua edelleen, koska meidän on rahoitettava infrastruktuuria ja meidän on tuettava jäsenvaltioita, joilla on kunnianhimoiset tavoitteet energiasiirtymälle. Omassa maassani Kreikassa – halutaan vuoteen 2028 eh, pienentää hiilijalanjälki nollaan. Sitä pitäisi tukea. Half, Mrs. Madam President, ahead. I have one minute here. Minulla oli minuutti puheaikaa. I have one minute noted here, sorry. Minulla täällä lukee yksi minuutti. Ja kaikki seuraavat puhe- puheenvuorot ovat minuutin pituisia, ei tarvitse erikseen sanoa. Seuraavana kollega Velka Kiitos. Mm, siirtymä äh, fossiilin perusteisista polttoaineista vaatii resursseja ja siirtymään liittyy myös sosiaalisia kustannuksia. Ja tämä kustannus on suurempi joissakin maissa. Puola on yksi ääriesimerkki niistä maista, joissa nämä kustannukset ovat todella korkeat. Kuitenkin jotain pitää tehdä mm, jo maan omassa intressissä ja sen ympäristön intressistä. Ja me olemme tähän saakka luottaneet niin paljon hiileen. Me olemme pyytäneet lisää rahaa ja lisää aikaa. Onko se oikeutettua? No kyllä on, mutta vain jos viranomaiset ovat määrätietoisesti siirtymässä fossiilisista uusiutuviin. Enemmän rahaa ja aikaa kyllä vain, mutta vain jos hallitus tuo esille uskottavan, yksityiskohtaisen ja seurattavan etenemissuunnitelman siitä, miten hiilestä siirrytään uusiutuviin energialähteisiin. Kiitos. Kiitos seuraavana kollega Flego. Hvala predsjednice. Klima i ekologi... Kiitoksia. Ilmasto ja ympäristö eivät ole ainoastaan tulevaisuuden aiheita, vaan ne liittyvät myöskin tähän päivään. Kun ajatellaan kuivuutta, tulvia, lämpötiloja, niin se ei ole mikään sattuma. Siksi meidän täytyy nyt toimia kiireellisesti. Meidän on hyväksyttävä vihreän kehityksen sopimus, joka on kestävä. Me tarvitsemme uutta Eurooppaa, joka tietää, miten voidaan lieventää ja näitä vaikutuksia ja suojella ympäristöä. Ja meidän täytyy tasapainottaa se talouskasvun kanssa. Aika alkaa loppua. Ja EUn talousarviossa meidän täytyy varmistaa hyvä siirtymä. Ainoastaan, jos meillä, tämä sitten, jos meillä on hyvä budjetti vuosille 2021-2027. Luomuviljely ja muut asiat merkitsevät sitä, että kansalaisemme. Kiitos. Seuraavana kollega Kaff. Guramahagat eh, Kiitos puhemies. Euroopan viherelvytysohjelma voi onnistua vain, jos se tarkoittaa merkittävää eroa ihmisten elämään ympäristössä ja liikenteessä. Meillä on todellinen haaste. Kadri Simpson ja Timmermans, heillä on valtava taistelu edessään. Eurooppalainen agenda on hyvä lähtökohta tälle työlle. Miksi? Siksi, että ilman laatu asuminen, ja kaupunkien köyhyys ovat oikeudenmukaisen siirtymän ytimessä mm, tietoon ja tieteeseen pohjautuen. Herra Timmermans, haluan, että te edistätte aktiivista äh, liikkumista, kävelyä, pyöräilyä, vähemmän liikennettä siis ja terveempiä ihmisiä. Haluamme, että äh, kaupunkisuunnitelma, kaupunkisuunnittelu ja äh, liikennesuunnittelu käyvät käsi kädessä ja Simpsonille sanoisin, että nopeutetaan ähm, sitä, äh, miten esimerkiksi saadaan äh, julkisten rakennusten energiatehokkuus paremmalle tolalle, niin että myös vihreä energia, se, sitä voidaan infrastruktuurin avulla siirtää sinne, mitä se, missä sitä tarvitaan. Kiitos. Kiitos kollega Efren seuraavana. Merci, madame la présidente. Les villes... Kiitos Kaupungit vastaavat yli 70 prosentista kasvihuonekaasuja maailmassa, joten niillä on strateginen asema, kun torjutaan ilmaston lämpenemistä. Minä olen hyvin kategorinen asiassa, herra komissaari. Emme voi puhua ilmastokriisistä ilman, että puhutaan kaupungeista. Ja tietenkin johtopäätös on hyvä, nimittäin hyvin useit kaupungit, varsinkin metropolit, unohdetaan keskustelusta poikkeuksetta ja voin Pariisissa huomaan tämän joka päivä. Metropoli tukehtuu. Siellä on ruuhkia, huonoa ilmaa ja niin edelleen. Ja niihin kaikki ilmastonmuutokseen liittyvät ongelmat keskittyvät. Ja siellä kaupunkilaiset ovat uh, uhreja, kuuma, kuumat kesät ja muuta. Jos kaupungit ovat osa ongelmaa, tietenkin ne ovat myös sitten osa ratkaisua, koska monissa kaupungeissa on innovatiivisia ratkaisuja. Hyvä komissaari, nyt pitää ottaa tehdä kaupungeista vihreitä, muuten me emme onnistu tässä taistelussa. Kiitos seuraavana kollega Laluk. Kiitoksia tästä keskustelusta. Meidän täytyy tosiaan toimia kiireellisesti ja tarvitaan uutta viherkehityssopimusta. No kun ajatellaan vuonna 2008 suunnitelmia, nehän epäonnistuivat ja on turha kuvitella, että ne nyt toimisivat. Tämä on yhteiskunnallinen hanke, johon liittyy valtava investointisuunnitelma, kun ajatellaan vaikka low alaa asuntojen kunnostamista, uusiutuvat energialähteet Me voimme luoda työpaikkoja, voimme vähentää energiaköyhyyttä ja meillä voi olla eurooppalaista teollisuuspolitiikkaa. Se on hankalaa, koska meidän täytyy ennakoida monia asioita. Mehän olemme kuluttaneet valtavasti, mutta meidän pitää olla kunnianhimoisia. Ja ne, jotka kärsivät energiaköyhyydestä ja jotkut ovat jo menettäneet työnsä ja sitten meillä on ilmastopakolaisia. Meidän pitää olla kunnianhimoisia täällä parlamentissa. Kiitos seuraavana kollega Bilbao Parantika. Kiitoksia. Ihmisen aiheuttava ilmastonmuutos johtaa äärimmäisiin sääolosuhteisiin. Meillähän on paljon kuivuutta ja tulvia, ja meillä pitää olla maailmanlaajuisia ilmastotavoitteita, ja meidän pitää tehostaa toimintaamme. Alue paikallistasolla voidaan vaikuttaa esimerkiksi jätehuoltoon tai liikkuvuuteen. Ja meidän täytyy tiedottaa ihmisille kestävyystavoitteistamme. Ilmastonmuutos pitäisi ottaa kaikkiin julkisten toimielinten budjetteihin ja niiden käyttämä energian tulisi olla sataprosenttisesti uusiutuvaa. Ja nämä ilmasto- ja ympäristökysymykset pitäisi ottaa huomioon myöskin tilinpäätöksessä. Baskimaan talousarvio vuodelle 2020 kokeilee nyt näitä malleja ja tämä saattaa olla erittäin hyvä käytänne koko Euroopalle. Herzlichen Dank. Kiitos. Seuraavana kollega Mess. Si, madame la présidente. Kiitos puhemies. Ilmastonmuutoksen torjunta maaperästä huolehtiminen. Itse asiassa kaikki tiedätte, että kasvit ja maaperä myös voivat merkittävästi ähm, äh, säilyttää tätä hiilidioksidia, hiilidioksidia ja vähentää ilmastos, ilmassa olevaa hiilidioksidin määrää. Maaperän pitää olla kuitenkin hyvässä kunnossa, elävä sellainen, koska kaikki mikroorganismit äh, hyönteiset, bakteerit ja muut voivat elää vain, jos niillä on kunnon ekosysteemi eikä se ole kemia- kemikaaleilla pilattu. Maataloudessa täytyy ottaa huomioon se, että luonnon tasapaino on säilytettävä ja näin torjuttava ilmastonmuutosta. Terve maaperä, terve ilma, terme, vesi ovat ensiarvoisen tärkeitä elämälle, biodiversiteetille ja kun suojelemme näitä, voimme myös hillitä ilmastonmuutosta. Kiitos. Kiitos. Seuraavana puhuu kollega Piper. Europa das Pariser Klimaabkommen letztlich durchgesetzt. Äh, Pariisin sopimus saatiin allekirjoitettua, mutta nyt on hyvin tärkeää, että me äh, kieltäisimme muovin. Meidän pitää tehdä enemmän tutkimuksessa ja, ja kieltää esimerkiksi muovien vienti. Euroopan pitää tehdä vielä enemmän, myös äh, käyttää taloudellista mahtiaan ja meidän katsoo katsoa, miten Kiinassa, Etelä-Amerikassa, Intiassa ryöstetään luonnonvaroja. Se on yksi syy ilmasto-ongelmalle tietysti meidän, me teemme yhteistyötä taloudellisesti, mutta meidän täytyy e, edellyttää heiltä myös ekologista toimista. Tämä vihreä, vihreä Green Deal ei, tarvi, ei saa unohtaa ihmisiä, jotka toimivat ja saavat elantonsa maataloudesta, terästeollisuudesta, autoteollisuudesta. Ja tämä vihreä diili ei kuitenkaan uhkaa maailman lopulla, vaan se ottaa huomioon ihmisten omat intressit. Ja tietenkin pitää ilmaston suojelulla myös saada rahaa, ja ilmastonsuojelun pitää olla myös hauskaa. Ja silloin, silloin se on hyvä diili, jotta kaikki voivat voivat kannattaa. Kiitos seuraavana kollega Chahim. Thank you, Madam President. Kiitoksia puhemies. Emme voi keskustelua, keskustella ilmastosta, jos emme puhu toimista, joihin tulisi ryhtyä. Tämän ero EUn välillä, joka on johtajana, tai teskenteleekö olevansa johtaja. Jotkut täällä kuvittelevat, että me jo teemme paljon – mutta olemmeko me oikeasti puhtain manner? EUn päästöt ovat kyllä vähentyneet, mutta hiilijalanjälki edelleen kasvaa. Kenelle Kiina tuottaa? Me olemme suurin kuluttaja-alue, eli meillä on nyt velvollisuus johtaa. Ja johtajina meidän täytyy investoida ilmastodiplomatiaan, meidän täytyy lopettaa fossiilisten polttoaineiden tukeminen ja meidän täytyy löytää luonnollisia ratkaisuja. En usko, kun von der Leyen sanoo, että meidän pitää tähdätä 50 prosentin vähentämiseen, ja jos muut maat seuraavat perässä, niin menemme sitten 55 prosenttiin. Tässä teeskennellään, että ollaan johtajia eikä oteta huomioon ilmastokiirettä. Meidän täytyy osoittaa johtajuutta ja meidän täytyy osoittaa kunnianhimoa. Kiitos seuraavana kollega Karlsbro. Kiitos. Ilmasto tarvitsee EUta. Ympäristö, uhka ei tunne valtioiden rajoja, siksi ratkaisunkin pitää olla rajat ylittävä. Ja nyt on kiire. Mitä enemmän liberaaleja vihreitä ratkaisuja löytyy, voimme muuttaa kehityksen suuntaa ennen kuin on liian myöhäistä. Pitää olla yksinkertaisempaa yksilöille tehdä hyviä ympäristöratkaisuja ja pitää olla kallista aiheuttaa hävikkiä ja jätettä. Meidän pitää toimia paljon paremmin kuin aikaisemmin. Meillä pitäisi olla yhteinen hiilidioksidivero, joka auttaisi kasvuun ja rajoittaisi päästöjä. EUn pitää olla maailman paras ympäristöorganisaatio meidän vapakauppasopimuksissa pitää ottaa tämä huomioon. Ilmastonmuutos on valtavirtaistettava sinne ja on osoitettava, että me voimme siirtyä fossiilisista pois. Jos me emme tee sitä, niin miten voi va- vaatia sitä keneltäkään muulta? Kiitos. Das Wort hat jetzt der Kollege. Kollega Angel seuraavana. me olemme yrittäneet välttää estää ympäristön ja ilmaston kaatumista. Tietenkin tie, tiede on antanut tuotteita, mutta poliitikot eivät niitä usko. Ja senpä takia 7,6 miljoonaa ihmistä ympäri maailmaa, useammat koululaisia, ovat viime kuussa olleet kadulla vaatimassa nopeaa toimintaa. Kun lapset, lapset kysyvät teiltä, mitä teitte silloin, kun oli mahdollisuus toimia, niin mitä vastaatte? Minä sanon, no minä olin yksi niistä, joka äh, Lontoossa äh, ilmoitti ilmastokriisistä ja teimme aikataulun niin, että päästään 2030 vuoteen mennessä ilmastoneutraalisuuteen. Äh, Lontoon hallinto ja, ja Britannia varmasti pitävät kiinni sitoumuksistaan. Haluan myös sanoa, että minä olin myös yksi niistä, joka vakuutti EUta lopettamaan tuet polttoaineille, jotka ovat fossiilispohjaisia. Ja halusin myös, että 2030 mennessä EUsta tulee hiilineutraali. Käytin niin, jotta muutkin maat tekevät näin. Jos haluamme tulevaisuutta, meidän pitää toimia juuri nyt. Thank you. Das Wort hat... Kiitos. Seuraavana kollega Björk. Kiitoksia, puhemies. On selvää, että ilmastotilanne on kiireellinen ja siksi tällaiset keskustelut eivät riitä. Meidän täytyy toimia kiireellisesti muistaen, kuinka monimutkaisia nämä haasteet ovat. Kestävään kehitykseen liittyy myöskin kilpailu ja sosiaaliulottuvuus. Jos me keskitymme ainoastaan luontoon, niin silloin edessämme on pian – taloudellinen ja sosiaalinen kriisi, jota emme voi hyväksyä. Se on yhtä mahdoton hyväksyä kuin ilmastohätätila, eli meillä pitää olla oikeudenmukainen ja kohtuullinen siirtymä. Meillä pitää olla toimia, jotka eivät johda energiahintojen nousuun, eivätkä vaaranna energiaa toimivuutta ja kilpailukykyä. Kun olemme matkalla kohti ilmastoneutraalisuutta, meidän täytyy katsoa hyviä käytänteitä jäsenvaltioista. Hyvä esimerkki on Unkari, jossa kasvihuonepäästöt ovat alenneet ja talous on samalla kasvanut. Kiitos. Kiitän seuraavana kollega Burkhardt. Kiitos puhemies. Mitä muita sanoja voimme enää käyttää? käyttää kuvaamaan ympäristön ja ilmaston tilaa kuin kriisi. Lämpötilat nousevat, lajeja tuhoutuu ja jotkut joutuvat lähtemään kodeistaan ilmastonmuutoksen takia. No tietenkin tässä nyt hätätila, mutta mitä teemme, se on tärkeintä. Jos olemme vakavissaan, niin meidän täytyy varmistaa maataloudelle se, että meidän me tuemme äh, äh, tuotantoa omissa maissamme ja myös meidän äh, kauppasopimuksissa pitää olla sito, sitovia lausekkeita ilmaston, noudatta, ilmaston toimien puolesta. Ja meidän pitää olla selkeät tavoitteet, jotka pitää konkreettisesti täytäntöönpanna. Jos me olemme tosissamme, niin tämä uusi Green Deal-ohjelma, se pitää varmistaa kestävä ympäristö, ympäristön puolesta toimiva. Ja meidän pitää nyt ryhtyä toimintaan. Kiitos kollega Päät seuraavana. Hyvät kollegat, jos ilmasto lämpenee ennusteiden mukaan, sillä on kamalat vaikutukset. Yksi paikka, missä maailmanlaajuisen ilmaston lämpenemisen vaikutus näkyy, on arktiset alueet. Arktisen alueen ilmasto on lämmennyt lähes kaksinkertaiseen tahtiin verrattuna muuhun maailmaan. Eli se on hyvin haavoittuva alue ilmastonmuutoksen suhteen. Arktisten alueiden osalta vastuu ei voi olla arktisten alueiden maiden käsissä pelkästään. Ilmastonmuutos johtuu aasialaisesta, eurooppalaisesta ja yhdysvaltalaisista saasteen saastuttajista. Monet hallitukset ja yritykset ovat hyvin kiinnostuneita uusista vesireiteistä ja uusista ähm, luonnonvaroista ja kalastusmahdollisuuksista arktisilla alueilla. Energian turvaaminen ja ympäristö vaikuttavat myös turvallisuustilanteeseen Euroopassa ja laajemminkin. Jos haluamme pitäytyä Pariisin sopimuksessa, on välittömästi vähennettävä päästöjä, on myös valmistauduttava niihin muutoksiin, joihin ilmastonmuutos ähm, johtaa, jotta tilanne ei kirästy kansainvälisesti. Kiitos. Kiitos. Seuraavana kollega Diberne Grünberg. Mikro. Das Mikro bitte. Jetzt, ja. Leider haben wir Menschen keinen direkten Sinn. Ikävä kyllä. Me emme tunne, mitä planeetalle tapahtuu. Me emme myöskään tiedä, mitä vaikutuksia kaupalla on tai mitä vaikutuksia toimillamme on. Nehän ovat maailmanlaajuisia, mutta me toimimme nopeasti ainoastaan, kun me tunnemme ja näemme ja ymmärrämme uhat. Ja tämä koskee myöskin ilmastonmuutosta. Meidän täytyy muuttaa myöskin kulttuuria. Ja meidän kaikkien täytyy oppia joka päivä – tekemään uudenlaisia päätöksiä. Millaista liikkuvuutta tarvitsemme? Millaista kulutuskulttuuria tarvitaan? Me määrittelemme hyvinvointimme ja tietysti meidän täytyy ryhtyä yhdessä toimiin. Meidän täytyy ryhtyä markkinatoimiin ja meidän täytyy yhdistää tiede, politiikka, taide ja filosofia. Meidän täytyy luoda myönteisiä näkyviksiä ja nähdä, millaisia mahdollisuuksia meillä on edessämme. Ja tässä kulttuurimuutoksessakin meidän täytyy EU:ssa edetä, jotta voimme suojella luonnon monimuotoisuutta. Kiitos. Kiitos. Seuraavana kollega Pentelä. Äh, hyvä äh, puhemies. Jos joku viittaa kriisiin, niin silloin se tarkoittaa sitä, että johdon pitää toimia. Äh, se saattaa taas johtaa perusoikeuksien rajoittamiseen ja tämän takia rauhan aikana pitää varoen edetä. Tietenkin meillä on paljon tekemistä. Suurten kaupunkien edustajat tietävät, että tulevaisuudessa pitää tehdä kaikkensa, jotta voidaan katsoa äh, maaperän äh, ilman ja veden puhtaus kansalaisille saadaan turvattua. Berliinissä, Lontoossa, äh, Pariisissa ja muissa suurissa kaupungeissa ympäri maailmaa pitää katsoa, miten liikennettä voitaisiin hallita ja miten voidaan tutkimukseen perustuvia teknologioita käyttää ympäristöongelmien ratkaisemiseksi. Minun pyyntöni on, että pitää katsoa, mitä, mitä kaupungeissa voidaan tehdä asian eteen ja miten siellä voidaan reagoida, jotta meidän kaupunkiemme rakentamista, rakentamista järkevöitettiin tulevaisuudessa. Kollega Pereira seuraavaksi. Miss Puhemies, joskus täytyy selittää, miksi meidän täytyy tehdä jotain, mutta ei tänään. Tänään kaupunkimme, yrityksemme, ihmiset